with the presentation of the different workshops and uh, after we will celebrate uh, debate with Hyvät kollegat, me jatkamme nyt uh, kokoustamme. Ja tänne on saapunut jäseniä, jotka haluavat tähän keskusteluun vielä osallistua. Celebrado tres. Niin kuin totesin, tässä on nyt todella järjestetty samanaikaisesti kolme työryhmä workshop-kokousta, jossa on käsitelty eri aiheita. Itse asiassa kuulin tässä juuri, että aika oli kortilla kaikissa näistä, että enemmänkin aikaa keskustelulle olisi mielellään käytetty, mutta näin, näinhän se on ja varmaan kaikki meistä, kaikilla meistä olisi paljon <laughs> sanottavaa, mutta joka tapauksessa vuosi vuodelta me aina otamme oppia näistä tilaisuuksista ja ehkäpä sitten tulevina vuosina kansainvälisen naisten päivän tilaisuutemme mm, pyritään järjestämään tavalla, jossa aikaa keskustelulle jää entistä enemmän. Nyt todella kuulemme kaikkien näiden kolmen eri työryhmän johtopäätökset. Ensimmäisen puheenjohtaja oli Ernest Sun ja aiheena oli äh, naispakolaisiin kohdistuva väkivalta. Sun, olkaa hyvä. Thank you so much. Kiitos puheenjohtaja, kiitän teitä tästä läsnäolosta. One, of course, if I forget any... Puhun ensimmäisestä workshopista. Äh, pyrin äh, olemaan unohtamatta mitään, mistä puhuimme, mutta jos unohdan jotakin, muistutakaa minua siitä. Meillä oli hyvin mielenkiintoinen keskustelu parlamentin jäsenten välillä ja äh, kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa ja hyvin monia ajatuksia tuli esiin ähm, äh, pakolaiset turvapaikanhakijan naisiin kohdistuvan väkivaltaan liittyen. Meidän täytyy täysin toimipanna Dublinin sopimusta ja poistaa rankaisematsumus, joka on vallallaan rikollisten osalta. Tämä koski myöskin Kyprosta. Meillä oli myöskin tärkeitä puheenvuoroja eri jäseniltä liittyen oikeudellisiin kysymyksiin jäsenmaissa. Romanian kollega kertoi hyviä uutisia, että Romania nyt pyrkii toimeenpanemaan Istanbulin sopimusta. Ja kreikkalainen kollegamme myöskin hiukan selvensi tilannetta Kreikassa tällä hetkellä. Siellä on 800 000 pakolaista, jotka ovat saapuneet eh, siis maahan. Ja hän puhui vaikeuksista auttaa naisia tällä hetkellä. Hyvin, hyvin usein naiset ja lapset ovat täysin oman onnensa nojassa ja saavat vain suoraa apua kansalaisilta solidaarisuuden osoituksena. Tämä on todellakin ongelmallinen tilanne. Portugalin kollega myöskin kertoi, että tietyissä erityistapauksissa meidän täytyy puuttua siihen ongelmaan, että hyviä oikeudellisia välineitä on olemassa, kuten Dublinin sopimus ja niin edespäin, niin edespäin, mutta niitä ei aina ole toimeenpantu oikein, ja ne eivät toimi niin kuin niiden pitäisi toimia. Näin tapahtuu monissa jäsenmaissa. Ja myöskin luonnollisesti tämä koskettaa naisia. Se on tärkeä asia, joka täytyy muistaa. Ranskalainen kollega myöskin selitti, kuinka Ranskassa asioita ratkotaan. Ilmeisesti siellä on fokusryhmä, äh, joka keskittyy nimenomaisesti naisten kysymyksiin maahanmuuttovirastossa. Ja äh, Julie Ward, Euroopan parlamentin kollega, toi esiin myöskin erään hyvin tärkeän kysymyksen tässä keskustelussa, nimittäin sen, että naispakolaiset törmäävät tällä hetkellä ongelmiin, joiden suhteen tietoisuus yleisesti medioissa on hyvin huono. Ja jopa täällä Euroopan parlamentissa nämä ongelmat tunnetaan hyvin huonosti. Meidän pitäisi siis tiedottaa todellakin ja kasvattaa tietoisuutta. Se olisi hyvin tärkeää mielestäni. Haluaisin myöskin kollega Jacqueline Princeä kiittää. Hän on tehnyt töitä Alankomainen puheenjohtaja kauden aikana Dublinin sopimuksen suhteen ja sitten vielä eräs hyvin tärkeä Maggie O'Reillyltä saatu viesti meille selvennettiin esimerkiksi että mikä tilanne on afgaaninaisilla, kun he saapuvat lasten kanssa Euroopan unionin rajalle, he jos he joutuvat tilanteeseen, jos he joutuvat eh, majoittumaan ilman suja, suojaa, he joutuvat nukkumaan miesten seassa ja ovat eh, väkivallan uhan alla ja usein kärsivät seksuaalista väkivallasta. Nämä naiset joutuvat eh, organisoitumaan keskenään sopimaan esimerkiksi vahtivuorot yön ajaksi tämän vaaran varalta ja se on erittäin hyvä eh, esimerkki siitä, mikä tilanne todellakin on. Eh, Maggie O'Reilly eh, pakolaisvaltuutetun toimistosta puhui siitä, että 50 prosenttia naisista ja tytöistä, jotka ovat pakolaisia, ovat väkivallan raiskauksen ja ihmissalakuljetuksen vaaran alla. Heitä saatetaan pakottaa esimerkiksi avioliittoon omassa maassaan ja välillä he joutuvat tilanteeseen, jossa joutuvat seksuaalisin toimin maksamaan matkansa tai muita palveluita. Tämä on erittäin, erittäin vaikeaa, eikä mikään heitä suojele. Ei näissä vastaanotto eikä muissa keskuksissa tätä e- asiaa. Edustaja Hannibal on myöskin mietinnössään käsitellyt ja Mäkin Raili tässä myöskin puhui siitä, että on olemassa kansainvälisiä ohjelinjoja vastaanottojen muiden keskustelun osalta, mutta niitä ei toimeenpanna esimerkiksi erillisiä WC-tiloja tai majoitustiloja naisille ei ole näissä keskuksissa, joten hyvin helppoja tapoja olisi itse asiassa puuttua näihin ongelmiin. Riley puhui väkivallan poistamisesta ja siitä, että keskuksista pitäisi tarjota naisille tietoa heidän omalla kielellään, jotta he eivät joudu kääntymään salakuljettajien puoleen, kun he eivät ymmärrä viranomaisia, ja tarvitaan myöskin enemmän äm, kouluttajahenkilöjä. Poliisit eivät usein tiedä näistä asioista, mitä me tarvitsemme myöskin sellaisen mekanismin, jonka kautta voidaan puuttua nimenomaisesti seksuaaliseen ja sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan. Eli yleisenä yhteenvetona Raili tässä toi esiin, että nykyinen turvapaikanhakupolitiikka tällä hetkellä asettaa naiset vaaraan ja että me todella tarvitsemme hyvin nopeita ratkaisuja. Kiitoksia. Muchas gracias, señor Urtas. Suuret kiitokset äh, Urta sun ja kiitoksia todella kaikille teille, jotka osallistuitte näiden päätelmien valmisteluun. Seuraavaksi puheenvuoron saa Rova Ajuutto, joka oli äm, terveydenhuoltoa käsittelevän työryhmän esittelijä. Ajuutto, olkaa hyvä. Kiitoksia, punainen. Kiitoksia puheenjohtaja. Seurasin tätä työryhmää, joka oli vähän teknisempi. Se koski lääkärihoidon oikeudellisia näkökohtia, erityisesti naisten osalta – Tilanne oli seuraava. Euroopassa on nyt valtava pakolaismaahanmuutto määrää. He pakenevat sotaan vai vainoa, sukupuoleen kohdistuvaa väkivaltaa. Naiset ovat varmasti kaikkein haavoittuvin ryhmä, erityisesti jos ajatellaan niitä olosuhteita, joissa he ovat matkansa aikana. Erityisesti mikäli on kyseessä yksin tulevat naiset, raskaan olevat naiset, imettävät tytöt, nuoret naiset, nämä ovat henkilöitä, tai, tai sitten on myös vammaisia ja ikääntyneitä naisia, jotka ovat varmasti kaikkein haavoittuvampia. Nämä terveyttä koskevat asiat pitäisi olla kaikkein tärkeimpiä. Tämä oli meidän aiheemme ja käsittelimme muutamia ongelmia. Haluaisin nyt tähän katsoa taaksepäin ja tarkastella Euroopan unionin välineitä, joita sillä on jo käytössä on puolelta. Meillähän on direktiivi, joka koskee kansainvälistä suojelua hakevien tilannetta. Siinä turvapaikan hakijoille todetaan olevan oikeus terveydenhuoltoon sekä hätätilanteessa että myös sairauksen hoidossa. Turva, pakolaisiksi tunnet, tunnustetuilla on samat oikeudet terveydenhoitoon kuin jäsenvaltioiden kansalaisille tämän määritelmän direktiivin mukaisesti. Tämä kaikki ei aina kuitenkaan käytännössä toteudu. Meillä on myös erityisiä sääntöjä, jotka koskevat toimia, jotka on ottava käyttöön ihmiskaupan kohdalla ja taattavaa psykologista tukea, neuvonantoja ja tietoja ihmiskaupan vastaisen direktiivin mukaisesti. Euroopan unionillahan on jo siis lainsäädännössä välineet, mutta meillä on useita ongelmia mikäli olemme täällä nyt, kun nyt olemme täällä tänään pyytämässä, että kaikki tämä täytäntöön pantaisi, johtuu juuri siitä, että, että direktiivit ovat vähän jääneet mustaksi paperille. Usean kertaan on muistutettu myös tämän aamun kokouksen alussa näistä tuoreista tiedoista, joista UNICEF kertoi helmikuulta 2016, eli niin aivan todella tuoreita tietoja. Siinä on todettu, että helmikuun loppuun asti naisten ja lasten määrä Euroopassa ylitti ja oli melkein kaksinkertainen miesten määrään verrattuna. Tämä, nämä, näin tapahtui nyt ensimmäistä kertaa tässä maahanmuuttokriisissä. Lapsia ja naisia on tällä hetkellä 60 prosenttia pakollisista maahanmuuttajista, 27 prosenttia oli luku viime kesäkuussa. Naiset ovat erittäin altteita väkivallalle ja, suku- ja seksuaaliselle hyväksikäytölle ja, ja rikollisten hyödyntämiselle matkan aikana. Nawal Safi kutsuvieremme muistutti meitä siitä, että Euroopasta on tulossa nyt täysin suljettu maahanmuuttajille ja pakolaisille, mutta se on kyllä helposti saavutettavissa rikollisille ja mafioille. Tämä on hyvä muistaa. On hyvin tärkeää, että meillä on riittävät eh, tukipalvelut. Eh, Tarvitaan henkilökuntaa, joka on koulutettu sukupuolin eh, sensitiivisesti. Tarvitaan hätäapua ja psykologista tukea uhreille. Tarvitaan myös naispuolisia tulkkeja ja henkilökuntaa, jotka voivat antaa tietoa näille henkilöille koskien olemassa olevia palveluita kävi ilmi, että on hyvin vähän suoraa todistusaineistoa näiltä pakolaisilta itseltään. Enemmän kuullaan kannanottoja heitä auttavilta, vapaaehtoisilta ja henkilökunnalta, joka auttaa näitä pakolaisia, mutta hyvin vähän on suoria haastatteluja ja suoraa tietoa pakolaisnaisilta. Tuotin esille myös se ongelma, että mitä suoria kokemuksia ei ole yksin tulevilta alaikäisiltä. Meillä on nuoria, joita kyllä voitaisiin kuulla ja haastatella, mutta emme tiedä heistä mitään, koska tähän mennessä meillä ei, emme ole pystyneet tällaisia tätä keräämään. Vastaanottokeskuksissa on paljon miehiä, myös poliisia ja armeija joukossa. Tämä lannistaa naisia. Tästä kuulimme myös tämän aamuisten kokemusten muodossa lähes kokonaan miespuolinen henkilökunta on usein ongelma ja tapahtuu myös väkivaltaa. Olisi hyvä, että naispuolisia henkilöitä olisi enemmän myös turvallisuusjoukkojen henkilökunnassa. Sitten rakenteellisesta näkökohdista tarvitaan erityisiä tiloja naisia ja lapsia varten vastaanotto- ja transitkeskuksissa – ja alueita, joissa voidaan keskustella luottamuksellisesti ja joissa väkivallan uhrit voivat puhua ja, ja olisi myös todellisia paikkoja, joihin lapset voidaan jättää esimerkiksi lääkehoitoa varten ja haastatteluja ja tarkastuksia varten. Näiden aikana lapset voisivat olla jossakin turvallisessa paikassa. Myös äh, ruoan jakelussa olisi huomioitava naisten tarpeet. Naval tänä aamuna kertoi, että että 4-5 tuntia pitää jonottaa sateessa ja kylmässä, että saa joka sen leipänsä. Tästä tulee vielä sietämättömämpää silloin, kun näitä jon, jono, tänne jonoon joutuu raskaana olevat naiset tai ihmiset, joilla on terveydellisiä ongelmia. Vettä ja terveydenhuoltoakin olisi tarjottava. Mainittiin myös useaan kertaan, kuinka paljon raskaana olevia naisia pakolaisten joukossa on. Heihin kohdistuu psykologista ja fyysistä stressiä ja ja komplikaatioiden vaara. On myös vaarana, että sekä äiti että lapsi kuolevat. Pakollisen maahanmuuttajan naisten terveydenhuollon kautta voitaisiin myös sitten päästä muihin palveluihin. Meidän olisi pystyttävä auttamaan kaikkia naisia ja tarjoamaan myös pitkän aikavälin hoitoa. On kuitenkin merkittäviä esteitä, jotka vaihtelevat maasta toiseen Jotkut tehtävät koskevat viestintävaikeuksia, kulttuurisia näkökohtia, myös eriäväisyyksiä siinä, miten terveyttä hoidetaan. Ja vaikka meillä olisi naisia, jotka pystyvät puhumaan muita kieliä, he eivät ehkä tunne näitä lääketieteellisiä termejä, joilla he voisivat kertoa oireistaan ja sairauksista, On myös selkeitä tarpeita ennen synnytystä ja sen jälkeen paljon on ennenaikaisia synnytyksiä. Kaikki tämä johtuu kielellisestä tuen, kielisen tuen puutteesta, eli kuljetusvaikeuksista ja kaiken tyyppisen tuen puutteesta. Yksi merkittävistä ongelmista, joita työpajassa tuotiin esille, koska sitä, että olisi kiireellistä päästä eroon näistä oikeudellisista rajoitteista, jotka riittävät terveydenhuoltoon ja terveydenhuollon käyttöön, erityisesti lapsille ja raskana olevilla naisilla. On paljon naisia, joiden pitäisi saada levätä ja toipua, kun, kun he olla, ovat päässeet vastaanottokeskukseen. Nämä naiset usein kuitenkin kieltäytyvät sairaalahoidosta maassa, johon he, on, he ovat päässeet. On tällaisia hallinnollisia oikeudellisia esteitä, mutta lisäksi pelkoa taloudellisista syistä ja myös johtuen siitä, että, että heidät siellä tunnistetaan niin heidät lähetetään takaisin. Terveydenhuoltopalveluissa olisi otettava myös liikkuvuus huomioon. Eli ei riitä, että on vain kiinteitä terveydenhuoltolaitoksia näissä maissa, vaan olisi liikkuvia yksiköjä, On ihmisiä, jotka ovat tuolla matkan, matkan varrella ja tarvittaisiin liikkuvaa huoltoa. Useat järjestöt käyttivät täällä puheenvuoron. Meillä oli edustaja Lääkärit ilman rajoja järjestöstä ja kuulimme häneltä merkittävän puheenvuoron. On muitakin järjestöjä, kuten Emergency. He tukevat monien maiden palveluiden puutteita, paikkaavat niitä. Meillä on hyvin paljon vapaaehtoisia. Tänäkin aamuna vapaaehtoiset ovat pelastaneet valtavasti henkiä. On myös paljon hallinnollisia hidasteita turvapaikanhakumenettelyssä ja pidätys tilanteitakin on, joka vain pahentaa naisten tilannetta ja olemassa olevia traumoja naisille, jotka ovat jo joutuneet väärinkäytösten ja väkivallan kohteeksi. On erittäin tärkeää antaa terveydenhuoltoa ja lääkehoitoa kaikille turvapaikanhakijoille ja pakolaisnaisille. Naisilla on erilaisia vaatimuksia miehiin verrattuna, koska heihin kohdistuu erityyppisiä riskejä, sukupuolen väkivalta, raskauteen liittyvät asiat ja muut. Tarvitaan korvamerkittyjä resursseja, jotta voidaan järjestää erityispalveluja sukupuolen mukaan. Meidän olisi erityisesti taattava turvallisia tiloja naisille ja tytöille, ennaltaehkäistävää sukupuoliväkivaltaa ja annettava hoitoa ja neuvoja suurissa vaikeuksissa oleville ihmisille. Kiitoksia. Muchas gracias, señora. Suuret kiitokset, edustaja Ajuto. Ja nyt sitten lopuksi kuulemme eh, kolmannen työryhmän lopputulemat ja puheenvuoron saa Maalin Björk Euroopan parlamentista. Kiitos. Haluan kiittää Katrin Pederiä, Petra Steinenia ja Silvia Sansonettia, jotka olivat mukana tässä työssä meidän työryhmässämme. Niin, ja aion tosiaan puhua ruotsia. Me kuulimme myös monia esimerkkejä Portugalista, Ruotsista, Tsekistä ja niin edelleen. Eli monet osallistuivat keskusteluun. Keskityimme erityisesti integraation ja tutkimus, johon monet täällä ovat viitanneet, on tässä taustalla. Ja nostanpa siitä nyt joitain seikkoja esiin. Aivan ilmeistä on, että integraation <laughs> pyrkimysten on aloittava, alettava heti jo pakomatkalla, eli kyse on siitä vastaanotosta, jonka saa kun saapuu uuteen maahan. Mm, ja tästä integraatio lähtee se, että saa myönteisen kuvan ja myönteisen kokemuksen jo pakomatkalla olisi äärimmäisen tärkeää. Samoin Rova Dandi nosti esiin ajan tärkeyden. Ei saa hukata aikaa, mitä tulee koulutusmahdollisuuksiin, kielenoppimismahdollisuuksiin. Tätä ei voi kyllä liikaa korostaa. Samoin kirjasimme ylös naisten roolin merkityksen koko perheen integroitumisessa, kun ajatellaan myös lapsia ja koko elinympäristöä. Samoin keskustelimme hyvinvointiyhteiskunnastamme ja sen vaikutuksesta. Äärimmäisen tärkeää on asuminen. Se, että saa sellaisen asunnon, joka sopii perheelle, on perheelle soveltuva, niin että voi jatkaa elämäänsä ja todella integroitua yhteiskuntaan. Samoin sitten kielen oppimis- ja koulutusmahdollisuudet, aivan keskeisen tärkeää. Se, että jos on jo koulutus, se hyväksi luetaan. Se, että voi saada kielenopetusta, mitä yleensä tarvitsee, niin että pääsee työmarkkinoille. Ja tämä työmarkkinoille pääsy on tietenkin tärkeä askel integraatiossa ylipäätään. Usein naiset kohtaavat rasismia, ennakkoluuloja ja kyllä meidän isäntäyhteiskunnassa on huolehdittava siitä, että tällaista rasismia ei maahanmuuttajanaisiin missään nimessä kohdistu ja että heidän vastaanottonsa on hyvä. Samoin sitten palkka, kuilu. Kun ajatellaan ulkomailla syntyneitä naisia, niin palkkaero heidän ja miesten välillä on vielä suurempi kuin omassa kotimassa työmarkkinoilla toimivien naisten ja miesten välillä. Naispakolaiset ja maahan muuttajat eivät missään nimessä saa joutua tekemään samaa työtä vieläkin huonommalla palkalla kuin naiset yleensä. Tilanne on jo tarpeeksi huono muutenkin. Ja kun naiset työmarkkinoille pyrkivät pääsemään, kun he vaikkapa ja lähtevät hakemaan koulutusta, niin heidän on saatava perheen jäsenilleen mm, lastenhoitoa tai vanhustenhoitoa siksi aikaa. Tämä on äärimmäisen tärkeää, muuten naiset eivät äh, koulutukseen pääse. Samoin puhuttiin sitten perheen yhdistämisestä. Perheen yhdistäminen on keskeisen tärkeä asia integroitumiselle. Jos joutuu elämään ilman läheisiä, ilman perhettä, niin on vaikea keskittyä integroitumaan siihen maahan, mihin nyt on saapunut. Ei vaan perheen yhdistäminen on yksi avainkysymys, johon on keskityttävä siihenkään. Eikä lasten tule joutua elämään ilman vanhempia, ilman perheitä. Portugalilainen puhuja viittasi äm, kansallisen ä, terveydenhuollon piiriin pääsyyn. Se on äärimmäisen tärkeä keskeinen asia ja siitähän itse asiassa yhdessä työryhmässä keskusteltiin hyvin syvällisesti. Sitten turvallisuus. Se, ettei joudu kokemaan vaaraa ähm, jälleen saapuessaan uuteen kotimaahan on sekin äärimmäisen tärkeää. Kuulimme, että juuri tämä kohtaaminen vastaanotto ähm, uudessa maassa on äärimmäisen tärkeää, jos jälleen äh, joutuu tilanteeseen, jossa vaikkapa poliisi ei ota sitten vakavasti äh, kertomuksia siitä, mitä vaikkapa ähm, turvapaikanhakijoille voi tapahtua ähm, keskuksissa on äärimmäisen merkittävä asia heille. Ja kun ajatellaan pakolaisten ja maahanmuuttajien tilannetta, niin ihan käytännössä voitaisiin äh, järjestää erilaisia aloitteita heidän tukemisekseen. Ja on äärimmäisen tärkeää kuulla heidän ääntään heidän äänensä on saatava kuuluville myös meidän työssämme. Viimeisenä sitten vielä lailliset puitteet. Se, että saa turvapaikan, että se myönnetään, että juridinen puoli on kunnossa, että on saanut hakemuksensa käsiteltyä, että on saanut tiedon siitä, että saa jäädä uuteen kotimaahan. On äärimmäisen tärkeää sekin integroitumiselle mm, yhtä lailla tärkeää kuin perheen yhdistäminen. Lopuksi sanoisin vielä, että tässä loppuraportissamme, jonka itse asiassa, niin mietinnössä, jonka Euroopan parlamentissa hyväksyimme esittelijänä Rova Hannibal, puhutaan näistä tarpeista, puhutaan terveydenhoidon tarpeista, puhutaan perheyhdistämisen merkityksestä, jota nyt on lähetty rajaamaan muun muassa omassa kotimaassa Ruotsissa valitettavasti syrjintä ja ne ennakkoluulot, joita näihin, naisiin kohdistuu, on saatava poistettua. Tässä kertomus meidän työryhmästämme ja täydentäkää ihmeessä, jos unohdin jotain. Kiitos oikein paljon. Muchas gracias, señora Björk. Suuret kiitokset, edustaja Björk. Ja tosiaan nyt kun olemme kuulleet näiden kolmen työryhmän työn tuloksista, voimme avata keskustelun. Joten tässä puheenvuoropyyntöjä meille on jo esitettykin, mutta jos teillä on vielä puheenvuoropyyntöjä, niin täyttäkää ihmeessä se puheenvuoropyyntökortti ja toimittakaa se meille tänne eteen. Nyt toivoisin, että mahdollisimman moni ehtisi käyttää puheenvuoron ja siitä syystä rajoitamme puheajan kolmeen minuuttiin. Eli teillä on kullakin kolme minuuttia puheaikaa. Ensimmäisenä Cecil Kienge, joka on Euroopan parlamentin kansalaisvapausvaliokunnan jäsen ja esittelijä. Olkaa hyvä. Grazie, e, eh, care colleghe, e cara amiche. Kiitoksia, hyvät eh, ystävät, hyvät kollegat, hyvät siskot. Minulla on suuri kunnia olla täällä teidän kanssanne ja puhua jälleen tässä täysistunnossa samaan aikaan, kun on pian tulossa kansainvälinen naisten päivä. Joka tuntee minut, tietää kuinka vahvasti olen sitoutunut kaiken tyyppisen syrjinnän poistamiseen. Pakolaiskriisiin vastaaminen merkitsee erityisesti sitä, että säilytämme satojen tuhansien tyttöjen, naisten ja lasten ihmisarvon ja jotka hakevat kansallista suojelua meidän jäsenmaistamme. Ei pidä unohtaa sitä, että suurin osa pakenevista naisista ei pääse, ei ehdi pyytämään turvapaikkaa ulkomailta. Heidän tiensä päättyy paljon aikaisemmin. Ne, jotka siinä onnistuvat, turvapaikkaa ei enää tarkoita pelastusta. Sukupuolen kohdistuva väkivalta ei tähän pääty. Tästä on puhuttukin. Sitä tapahtuu matkan varrella ja kohdemaissa. Väkivalta on hyvin vahvaa jopa vastaanottavissa maissa. Turvapaikanhakijaa naiset tarvitsevat erityissuojaa ja erityis, erilaista suojaa kuin miehet. Sekä vastaanoton ensimmäisessä vaiheessa heillä olisi tarjottava asianmukaisia palveluja ja asumispaikkoja, mutta myös psykologista tukea. Etnopsykiatria on vähän, tu, vähän tunnettu ala, joka on huomioitava. Siinä huomioidaan näiden ihmisten alkuperämaan kulttuuri ja erityyppiset vaatimukset. Olisi myös lopetettava kaiken tyyppiset naisten ja lasten pidätykset ja etenemisen etsiminen sekä olisi myös, kun menettely on päässyt loppuun, olisi taattava naispuolista tukea näille ihmisille ja helpotettava sosiaalista osallisuutta ja kotouttamista, helpotettava pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Naiset ovat kehityksen moottori, naiset ovat maailman tulevaisuus. Mary Honeyballin mietintöluonnos, josta äänestämme ensi viikolla, samoin kuin naisten asioiden eh, lausunto, eh, valiokunta-aloitteisiin mietintöön, jonka toinen esittelijä olen Euroopan parlamentissa, sitä vasta keskustellaan. Nämä kaikki merkitsevät tapa, jolla voimme kehittää maahanmuuttopolitiikkaa, joka vastaa meidän perusarvojamme. Olen yhtä mieltä Mary Robinsonin kanssa. Meidän naisten on saatava äänemme kuuluvin. Erityisesti nyt neuvoston kokouksissa 7., 18. ja 19. maaliskuuta. Tästä riippuu Euroopan uskottavuus ja tulevaisuus. Meidän on kaikin keinoin vastustettava lyhytnäköistä egoistista politiikkaa, jolla pyritään hallitsemaan ja hillitsemään virtoja ja suojelemaan ulkorajoja ja vähentämään eh, laittonta maahanmuuttoa. Maahanmuuttoilmiötä hoidetaan, ei sitä torjuta. Sitä on hoidettava välittömästi vastaamalla käynnissä olevaan humanitaarisen kriisin. Sitä hoidetaan myös niin, että kaikkien voimin, kaikin voimin torjumme ihmiskauppaa ja takaamalla laillisia turvallisia reittejä on luotava laillisia maahanmuuttokäytäviä ja, ja kotoutettava maahanmuuttajat taloudelliseen, sosiaaliseen ja poliittiseen ympäristöön maissamme. Haluaisin päättää Naval Sufin toive, rikka, toivorikkaaseen viestiin. Ainoastaan yhdistämällä äänemme voimme palauttaa Välimerelle sen todellisen värin sinisen. Kiitän teitä tästä huomiosta, kiitän kutsusta, olen teidän käytettävissänne ja valmiina taistelemaan kanssani. Kiitoksia. Muchas gracias. Eh. Suuret kiitokset eh, ähm, parahin kollega. Seuraavaksi Italiasta Federica, ole hyvä. Grazie, grazie per l'invito per eh, che un tema Kiitoksia kutsusta. Tämä aihe on erittäin tärkeä myös Italiassa, jota nyt edustan. Ottaen huomioon Italian maantieteellinen asema, se on alttiimpi kuin monet muut maat näille maahanmuuttoilmiöille, erityisesti meren kautta tulevalle maahanmuutolle. Tästä tulee todellisia ongelmia ja meillä on ilmiselvästi myös rajoituksemme pyrimme mahdollisuuksien mukaan suojelemaan naisten ja lasten oikeuksia ja näin huomioimaan maahanmuuttajien heikoimmat ryhmät. Euroopassa ei kuitenkaan voida olla puuttumatta niihin syihin, joista nämä ilmiöt johtavat, että taloudelliset, poliittiset ja sotaan liittyvät syyt. Vain näihin syihin pureutumalla voidaan vähentää seurauksia ja näin ollen vähentää maahanmuuttomääriä. Haluaisin nopeasti käsitellä kahta asiaa, joita käsiteltiin jo. Tämä liittyy asiaan, josta Sofiikin puhui. Hän viittasi mafiaan. Mafia, joka valitettavasti hoitaa melkein koko tämän maahanmuuttoliikenteen, erityisesti Italiassa – jossa ei ole mitään humanitaarisia laillisia käytäviä, jotka olisivat aivan välttämättömiä, jotta voitaisiin vähentää tätä hyväksikäyttöä, jota nyt järjestäytynyt rikollisuus tekee. Haluaisin myös kiinnittää teidän huomionne siihen, että parlamenttiin olisi, parlamentin kautta olisi järjestettävä Euroopan budjettiin vakaata rahoitusta niin, että kaikissa maissa voitaisiin taata terveydenhuollon ja psykologisen avun tuki asianmukaisesti, ottaen huomioon myös eri henkilöiden haavoittuvat tilanteet. Kiitän tästä ja toivon, että tämän keskustelun että tämä keskustelu on hyödyllinen. Kiitoksia. Muchas gracias. Ahora... Kiitokset. Seuraavaksi Euroopan parlamentista edustaja Soidrova, FEM-valiokunta, olkaa hyvä. Chair, I... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun tsekkiä, sillä minulle se on helpompaa. Me, uh, me laidamme, uh, vasta... Hyvät äh, naiset ja herrat, hyvät äh, vieraat olen erittäin tyytyväinen siihen, että minulla on tämä mahdollisuus puhua teidän kaikille kollegoideni puolesta, Euroopan kansanpuolueen kollegoiden puolesta. Olemme hyvin kiitollisia mahdollisuudesta käydä vuoropuhelua ja keskustella kanssanne. Mielestämme tämä päivä on hyvin tärkeä, tämä päivä, joka tunnustaa naisten roolin yhteiskunnassa. Ja me haluaisimme erittäin mielellämme myöskin olla mukana ensi vuoden vastaavassa tapahtumassa. Olen sitä mieltä, että naispuoliset maahanmuuttajat kohtaavat kahden tyyppisiä ongelmia. Euroopan tulevat naiset eivät vain kärsi matalammasta palkkatasosta, korkeammasta väkivallan vaarasta ja niin edespäin, mutta myöskin he kärsivät tämän lisäksi muukalaisvihasta. Heitä pidetään ulkopuolisina. Me olemme siis sitä mieltä, että meidän täytyy taata pääsy terveydenhuollon piiri, Meidän täytyy taata asunnot ja apua myöskin erilaisissa psykologisissa ongelmissa, apua väkivallan uhreille. Meidän täytyy tarjota apua lapsistaan huolehtiville naisille ja niille naisille, jotka eivät ehdi pitää huolta itsestään. Me uskomme, että on tärkeää korostaa sitä, kuinka naiset, tytöt ja lapset tarvitsevat apua. Tämä johtuu siitä, että meillä on noin 10 000 yksin saapunutta, saapunutta pakolaislasta Euroopassa, jotka ovat väkivallan uhan alla tällä hetkellä. Ja meidän täytyy valitettavasti hyväksyä se, että me emme juuri nyt ole kovinkaan hyvin onnistuneet tämän ongelman ratkaisemisessa. Meidän täytyy antaa ongelmalle enemmän huomiota. Me pidämme erittäin hienona kansalaisjärjestöjen ja hyvän tekeväisyysjärjestöjen tekemää avustustyötä ja on tärkeää myöskin tunnustaa tällainen avustustyö. Euroopan parlamentissa meidän täytyy paremmin ottaa huomioon vapaaehtoisten tekemä työ ja meidän tulee heitä kuulla ja ottaa oppia heidän kokemuksistaan. Meidän pitäisi olla myöskin realistisempia. Euroopan unionissa on 28 maata, jotka pyrkivät löytämään yhteisen lähestymistavan, mutta meillä on kuitenkin erilainen historia ja erilaisia perinteitä jokaisessa maassa. EPPssä me uskomme, että me tarvitsemme yhteisen eurooppalaisen lähestymistavan, sillä tämä on ainut tapa, jolla me voimme onnistua. Me haluamme, että Euroopan unioni ja jäsenmaat käsittelevät tätä ongelmaa inhimillisen arvokuuden näkökulmasta ja ihmiselämän puolustamisen näkökulmasta. Meidän pitäisi näin puuttua työhön. Ja usein ei kylliksi todeta, että rauha Lähi-idässä olisi ratkaisu tälle ongelmalle. Turvallisuus myöskin Afrikan maissa ja Lähi-idän maissa ja näiden maiden taloudellinen kehittäminen. Jos ihmiset tuntevat olonsa turvalliseksi, jos heillä on työtä kotonaan, heillä ei ole mitään syytä paeta sieltä. Tämä on erittäin tärkeää ajatellen kaikkia niitä naisia, lapsia ja perheitä, joista me nyt puhumme. Tämä on Euroopan unionin ja sen jäsenmaiden jaettua vastuuta toissijaisuusperiaate koskee näitäkin tilanteita ja juuri tämän vuoksi Euroopan unionissa me vetoamme nyt jäsenmaihin, jotta jäsenmaat kantaisivat oman osuutensa taakasta. Näin voi kuitenkin vain tapahtua, jos toimimme yhdessä. Tämä on jotakin, mitä Euroopan unionin täytyy tehdä yhtenäisenä rintamana. EPPn kanta on se, että meidän täytyy asettaa naisten lapset ensin. Kiitos. Muchas gracias, señora Sodrova. Kiitokset, Rova Sodrova. Ja Seuraavaksi eh, Turkin parlamentin edustaja Rova Sivel Otsemir. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. On todella suuri ilo saada osallistua tähän eh, Euroopan parlamentin eh, naisten asian ja tasa-arvoasian valiokunnan seminaariin tervehdyksemme Turkista. Itse olen sukupuolten tasa-arvovaliokunnan jäsen Turkin parlamentissa. Me teemme todella parhaamme auttaaksemme veljemme ja siskojamme, jotka tulevat mm, Turkin muista maista. Viimeisten viiden vuoden aikana maailma on kokenut ennen näkemättömän humanitaarisen kriisin ja meidän tulisi todella Äh, ponnistella tämän asian äh, hoitamiseksi. Me uskomme ja toivomme, että voimme tarjota ähm, ratkaisuja Turkin ähm, sukupuolten tasa-arvo-ongelmiin äh, viimeisten viiden vuoden aikana. Olemme kokeneet merkittäviä asioita. Yhteinen rajamme Syyrian kanssa on 900 kilometrin pituinen ja mm, yli mm, puolet siirtolaisista, pakolaisista, joita Syyriasta nyt tulee, on naisia ja lapsia. Ja Turkkiinhan on tullut suurin pakolaisvirta Syyriasta. Nyt syyrialaisia Turkissa elää jo 2,6 miljoonaa, lähes 2,7 miljoonaa, ja heistä 54 prosenttia on alaikäisiä. 10 prosenttia lapsia ja ähm, suuri määrä myös naisia. Kymmenessä Turkin provinssissa on 25 pakolaisleiriä, joissa kymmenet tuhannet Syyrian pakolaiset, äh, noin 200 000 Syyrian pakolaista saa turvapaikan. Itse olen pääoppositiopuolueen edustaja, äh, tasavaltalaisen puolueen edustajia ja meidän suurin ongelmamme tällä hetkellä on pakolaiskriisi. Ei Turkki pysty hoitamaan tätä asiaa yksin. Tarvitsemme kansainvälisen yhteisön apua ja tukea. Erityisesti Euroopan unionin jäsenvaltioiden tulee osoittaa solidaarisuutta Turkin kaltaisille maille. Turkihan on sitä paitsi Euroopan unionin jäsenehdokas valtio. Kyllä EUn tulisi nyt olla rinnallamme. Turkin rooli on hyvin tärkeä tässä asiassa, siksipä tarvitsemme kiireesti rahoitusapua. Jos varoja siirretään Euroopan unionista Turkkiin, hyvä niin, koska kaikkihan me tunnemme tämän ongelman, kaikki me olemme keskustelleet siitä, tiedämme mitkä suurimmat ongelmat ovat, ja nyt on aika sitten todella ryhtyä toimiin ja Euroopan unionin ja kansainvälisen yhteisön tulee nyt auttaa meitä rahoituksen kautta. Me tarvitsemme tätä rahoitusta aivan välttämättä. Ja katson, että sen sijaan, että käytetään nykymenetelmää, eli jäsenyyttä valmistelevaa rahoitusta, niin täytyisi nyt kyllä muuttaa rahoitusmallia. Olen iloinen siitä tuesta, jota olemme teiltä saaneet, mutta me tarvitsemme enemmän apua. Päättäisin puheenvuoroni toteamalla, että todellinen ratkaisu ongelmaan saadaan siinä vaiheessa, kun sen, se kitketään juuriltaan, eli kun Syyrian sota saadaan päättymään. Ja varmasti poikkeuksetta kaikki valtiot, myös EU-jäsenvaltiot, tarvitaan mukaan tähän työhön. Minun puolueeni pääperiaate on rauha kotona ja rauha maailmalla. Tämä on meidän mottomme, jonka olemme lainanneet Atatürkiltä. Ja tämä motto on entistäkin tärkeämpi tänään nykytilanteessa. Syrjän nämä pakolaiset, jotka elävät Turkissa sukupuolestaan huolimatta, heillä ei ole terveyspalveluja, koulutusmahdollisuutta, sosiaaliturvaa ja Turkki pyrkii tekemään kaikkensa heidän tilanteensa parantamiseksi ja me oppositiopuolueena tuemme hallituksen ponnisteluja. Olemme hyväksyneet hyvin merkittäviä lakiehdotuksia asian tiimoilta ja nyt olemme tehneet tiettyjä rajoituksia sen suhteen, ketä voi kutsua pakolaiseksi. Olemme tehneet todella muutoksia lainsäädäntöömme niin, että myös että pakolaisen määritelmä on laajennettu niin, että myös pakolaisilla on todella mahdollisuus myös terveydenhuollon piiriin pääsemiseen ja että he voivat saada myöskin työluvan. Pahoittelen sitä, että yritin tässä nyt puheaikani, mutta mm, jotta Turkki saadaan integroitumaan Euroopan unioniin, on varmistettava se, että Euroopan jäsenvaltiot ja toimielimet antavat Turkille enemmän apua, kun ponnistelemme tämän asian Äh, suhteen. Meillähän on yhteinen historia ja tämä tragedia on nyt uusin äh, tragedia. Olen pahoillani, mutta nyt käytitte kyllä jo äh, kaksi kertaa sen ajan, mikä teille oli myönnetty. Siis me myönsimme puheaikaa kolme minuuttia, te käytitte kuusi minuuttia. Eli nyt joudun keskeyttämään teidät. Me täällä Euroopan parlamentissa oikein hyvin tiedämme sen, että teidän maanne Turkin tilanne on erityislaatuinen ja että yhteistyö on tarpeen yhteistyö Turkin ja EU-toimielinten välillä. Muistuttaisin yhteisestä tilaisuudestamme, kun puhuttiin naisista ja koulutuksesta, niin tuolloin eräs teidän turkilainen kolleganne kertoi meille, mitä siellä oli käynnissä ja vuotta myöhemmin näimme sen sitten omin silmin. Me olemme tietoisia, mutta nyt keskustelun on jatkuttava. Täällä on myös muiden parlamenttien edustajia, jotka haluavat käyttää puheenvuoroja. Näin ollen nyt seuraavaksi puheenvuoron saa eh, Saksan liittopäivien edustaja Ulrike Kiiler. Olkaa hyvä. Herzlichen Dank. Kiitos oikein paljon. Saksan liittoneuvoston eh, Bremenin edustajana olen hyvin kiitollinen kutsusta tänne. Eh, tämä on tärkeä konferenssi ja tämä on hyvin tärkeä asia ja puhumme hyvin tärkeästä mietinnöstä. Minä voin puhua ihan lyhyesti. Esittäisin neljä huomiota myös tuohon mietintöön liittyen. Ensimmäinen asia eli paon syyt. Useat kollegat ovat jo asian nostaneetkin esiin ja varmasti on kaksi merkittävää syytä, jotka ovat pääasiallisia syitä paolle, paitsi Euroopan tulevien äh, naisten ja muiden pakolaisten myös muiden äh, pakolaisten paon syynä. Heitähän on 60 miljoonaa tällä hetkellä kaikkialla maailmassa. Eli sota. Meidän on puolustettava rauhaa. Sodan vastustaminen ja rauhan puolustaminenhan on Euroopan naisliikkeen perinteistä tärkein. Ja kun nyt Syyrian sodan kuudes vuosi jo alkaa, niin myös meidän naisten on välitettävä selvä viesti siitä, että me vaadimme rauhaa. Toinen paun syy on nälkä. Puhun siitä täällä Brysselissä ja tietenkin maatalouspolitiikka on johtanut entistä vahvemmin siihen, että muut alueet ovat joutuneet kärsimään nälästä ja näin naiset lapsineen joutuvat lähtemään pakosalle. Sitten viittaisin mietinnön kappaleeseen 18, jossa puhutaan turvallisista lähtömaista. Niin kuin tässä mietinnössäkin on todettu, ja me Saksassa olemme käyneet vastaavaa keskustelua siitä, että ei voi olla niin, että perusoikeus turvapaikkaa vesitetään laajentamalla turvallisten lähtömaiden luetteloa. Täytyy pitää mielessä myös muut turvapaikan syyt, kuten sukupuoli joissain tapauksissa. Ja sitten vielä esittäisin toivomuksen, en nimittäin ainakaan mietinnöstä löytänyt viittausta uudelleen sijoittamisohjelmiin. Haluaisin kysyä, että voitaisiinko tätä nyt vielä nostaa entistä voimakkaammin esiin. UNHCR hän on tätä selvästi vaatinut, jotta naiset eivät joudu lähtemään tälle järkyttävälle pakomatkalle mafian ja ihmissalakuljettajien armoille. Eli me tarvitsisimme sellaisia uudelleensijoittamisohjelmia, jotka todella toimivat. Meillähän on eurooppalainen direktiivi, joka säätelee laajamittaista vastaan, pakolaisten vastaanottamista. Kyllä naiset ja lapset säästyisivät monilta kauheuksilta, jos heidät voitaisiin Jordaniasta tai muista maista pakolaisleireiltä mahdollisimman pian ottaa ohjelman piiriin. Mietinnöstä voisin sanoa montakin hyvin myönteistä seikkaa. Yhden nostan kuitenkin esiin, nimittäin sen, että Ähm, ähm, on hyvin tärkeää, että Eurooppa toimii mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Kiitos. Nyt puheaikaa tai keskusteluaikaa paremminkin on enää mm, 10 minuuttia, joten pyytäisin, että puhuisitte mahdollisimman tiiviisti, jotta puheenvuoroja voitaisiin myöntää mahdollisimman mon, monelle. Muuten jotkut jäävät puheenvuorotta. Seuraavaksi Serbi, parlamentin edustaja Aira Korovik. Olkaa hyvä. A lo mejor no lo he pronunciado bien. Aira Korovic, del Parlamento Serbio. Jorovic. Uh, thank you. I will speak. Kiitoksia, minä puhun serbian kieltä. Neću danas uh, pročitati ono što sam napisala u Beogradu, slušajući današnju debatu. Kiitoksia. en nyt halua lukea Belgradissa valmiiksi kirjoitettu teksti. Minulla on kolme kysymystä sen sijaan. Ensimmäinen on retorinen kysymys. Kaikki voimme olla samaa mieltä tästä tärkeästä kysymyksestä, joten onko kolme ja puoli tuntia kylliksi aikaa näin tärkeälle aiheelle? Minä en kaikkia kollegoja ole vielä päässyt kiittämään, mutta mielestäni on tärkeää, että me kaikki pääsisimme käyttämään puheenvuoron ja keskustelemaan kanssa yhdessä. Tämän aiheen pitäisi olla parlamenteissa aivan etu siellä tulevina kuukausina. Toinen kysymys on sitten se, voimmeko me puhua esimerkiksi Syyrian ja Irakin nais- ja lapsipakolaisista ilman, että yksikään nainen näistä maista on täällä mukana tänään. Minulle tähän mennessä parhaat eh, puheenvuorot olivat eh, ne, jotka tekivät nämä avustustyöntekijät, jotka todella kentällä ovat työtä tehneet. Haluaisin kuulla syyrialaisten kokemuksista ja haluaisin kiittää nyt näistä puheenvuoroista, kun meillä olivat erittäin hyödyllisiä. Sitten kolmas kysymys, en odota tähän vastausta. Toivoisin, että jokainen meistä sydämestään pohtii seuraavaa. Jos joku nyt kertoo tänään, että ensi viikolla Brysselistä lähtee bussi, ja me varmastikin tuossa matkalla joudumme monta viikkoa pakolaisleirillä viettämään. Olisiko kukaan valmis antamaan aikaansa, huolimatta siitä, että ei ole lääkäri tai psykologi, antamaan aikaansa ja lähtemään pakolaisleirille muutamaksi viikoksi auttamaan siellä laittamaan ruokaa esimerkiksi. Olisi kukaan meistä va- valmis lähtemään pakolaisleirille ja elämään näiden ihmisten kanssa muutaman viikon. Kiitos. Estoy segura de que sí. Olen kyllä varma, että näin on. Seuraavana Roila Naalo Nikola Kyproksen parlamentista. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε... Kiitoksia. Kuten sanoin aikaisemmin, työryhmässä meille pakolaiskysymys Kyprokselle on asia, jota emme käsittele mitenkään filosofisesti, ideologisesti tai moraalisesti. Kyproslaisena me olemme itse olleet pakolaisia ja olemme sitä olleet 40 vuotta. Kaikkeilla pakolaisilla on samat tuntemukset. Olen yhtä mieltä äsken puhuneen kollegan kanssa. Meillä pitäisi olla täällä irakilaisia, syyrialaisia, pakolaisia, jotka kertaisivat meille tuntemuksistaan. Näiden ihmisten tuntemukset ovat hirvittäviä. He menettävät identiteettinsä, ihmisarvonsa. He yrittävät saada ruokaa ja turvaa lapsilleen. Heitä kuolee päivittäin välimereen. He elävät traagisessa tilanteissa. Myös Kreikan saarilla tiedämme kyllä vapaaehtoisten kertomuksista Lesboksen ja Kosin saarilta. Näitä vapaaehtoisia meidän on autettava. Ei ainoastaan taloudellisella tuella, vaan meidän on myös ojennettava heille inhimillinen käsi, annettava heille ihmisarvoa. Hyvät kollegat, nämä ihmiset maksavat todella korkean hinnan, kun he etsivät vapautta. Tästä syystä meidän velvoitteenamme on pitää rajat auki. Meidän on annettava heille ihmisarvo takaisin. Meidän on mahdollistettava, että he voivat asettua johonkin, kunnes voivat palata kotimaahansa. Lopuksi haluaisin vielä sanoa, että numerot puhuvat puolestaan, ne ovat valtavia. Virallisten lukujen mukaan Maailmassa on 60 miljoonaa pakolaista, 20 miljoonaa toisissa maissa, 18 miljoonaa omassa maassaan, sisäistä siirtynä 4 miljoonaa täällä Euroopassa. Nämä määrät ovat valtavia ja meidän vastuumme on valtava. Meidän on autettava käytännössä heitä. Kiitoksia ja kiitoksia myös puheajan pitämisestä. Haluaisin myös kertoa aikaisemmalle puheelle, että työryhmässä numero yksi oli mukana irakilainen pakolainen. Toki olisimme voineet kutsua enemmänkin tämän tyyppisiä aktivistisia, aktivisteja, mutta halusin vain sanoa, että kyllä yksi pakolainen sai puheenvuoron yhdessä työryhmässä. Nyt Susana Mador, Portugalin parlamentti. Muito bom dia. Quero saudar por esta reunião interparlamentar. Paljon kiitoksia. Kiitokset kaikille. On hienoa, että me järjestämme tämän keskustelun parlamentin välillä koskien näin tärkeää ihmisoikeuskysymystä ja koskien nimenomaisesti näitä ongelmia, joihin naiset törmäävät. Euroopan parlamentin päätöslauselma on erittäin tervetullut. On mielestäni tärkeää, että me puhumme ääneen ja tuomme esiin näitä nimenomaan sukupuoleen liittyviä ongelmia. Ihmisoikeuksien täytyy olla meidän yhteiskuntiemme perusta. Mutta käytännössä lähestulkoon jokaisessa yhteiskunnassa, lähestulkoon kaikilla elämän aloilla naiset ovat tilanteessa, jossa heidän oikeuksiaan rajoitetaan. Tilanne vaihtelee maasta toiseen, mutta naisiin kohdistuva syrjintä on jotakin, mitä on tapahtunut kaikissa maissa stereotypioiden kautta ja kulttuurillisten ja uskonnollisten rajoitusten kautta. Jäsenmaiden täytyy tehdä töitä, jotta pakolaisten tilanteen sukupuoliulottuvuus otetaan huomioon, jotta ymmärrettäisiin se, että naiset ovat erityisen haavoittuvaisia sukupuolensa vuoksi. On erittäin tärkeää, että meillä on lakeja, jotka suojelevat naisten oikeuksia ja jotka myöskin puuttuvat eri ilmiöihin, esimerkiksi palauttamiseen, säilöön ottoon ja niin edespäin. Ja meidän täytyy varmistaa se, että ihmisille tarjotaan tietoa heidän oikeuksiinsa liittyen – Geneven vuoden 1951 yleissopimus toteaa selvästi, että vainon uhriksi joutuneet naiset tai naiset, jotka ovat menettäneet ihmisarvoa sukupuolensa vuoksi, ansaitsevat pakolaistatuksen. Naiset, jotka joutuvat sukupuolensa vuoksi vainotuiksi, ovat aina tilanteessa, jossa heille kuuluu kansainvälinen suojelu, mutta tämä ei ole aivan Geneven yleissopimuksen A artiklan kohdan yksi mukaista. Mielestäni tilanne on erittäin paha tällä hetkellä. Jäsenmaiden pitää tunnustaa se, että naisia on syrjitty ja että he tämän syrjinnän vuoksi ansaitsevat pakolaistatuksen ongelma on se, että lainsäädäntöä on olemassa, mutta toimeenpano käytännössä on jotakin muuta. Naispuoliset pakolaiset kohtaavat monia ongelmia. Koulutus on avain kaikkiin näihin tilanteisiin. Meillä on suuria ongelmia median ja muiden välittävien tahojen suhteen. Me tarvitsemme enemmän naisia mediaan, että voimme varmistaa sen, että tasapainoisella tyhjentävällä tavalla näitä ongelmia käsitellään. Minkälaista pintapuolista mediaa emme enää tarvitse. Me emme voi yksinkertaistaa näin monimutkaisia kysymyksiä. Me tarvitsemme enemmän Eurooppaa, emmekä ainakaan vähemmän Eurooppaa. Tarvitsemme Schengeniä ja meidän tulee Euroopan perusarvoja kunnioittaa. Delorin määrittelemiä eurooppalaisia arvoja ja sitä, että Eurooppa suojelee ihmisoikeuksia. Kiitos. Europa, pero... Kiitoksia. Tarvitsemme enemmän Eurooppaa, mutta ei Euroopalle mitään abstraktia. Eurooppaan kuuluu eri toimielimiä ja yksi niistä, jossa on kansalliset hallitukset edustettu, niin siellä myös tarvitaan kompromisseja ja on pidettävä kiinni niistä sitoumuksista, joita siellä on tehty. Slamberivan Itävallan parlamentti. werde meine... Kiitos, aion puhua saksan kieltä. Niin, aivan sama kuin aina. Ne, jotka ovat sulkeneet silmänsä sodilta, ovat nyt järkyttyneitä äh, siitä, että on pakolaisvirta ja ovatkin yhtäkkiä uhreja. Ja useimmiten äh, puhutaan äh, tilanteesta, siitä, että voi meitä parkkoja, kun me olemme niin köyhiäkin, emmehän me nyt yksin voi tätä pakolaiskriisiä hoitaa. Eikä puhuta itse asiasta, eikä oteta härkää sarvista. Nyt täällä on koko joukko naisia samassa salissa, ja ehkäpä meidän tulisi myös tarkastella naisten tilannetta, poliittista tilannetta kotimaissamme, mutta ennen kuin menen tähän aiheeseen, niin muistuttaisin teitä ISISin myymistä, raiskaamista, orjuttamista naisista. Emme edelleenkään tiedä, missä he ovat kuukausia sitten löydettiin yksi jo naisten joukkohauta, kansainvälinen yhteisö. Ei ole tehnyt yhtään mitään. Entäpä sitten Boko Haramin äh, sieppaamat tytöt? Vuoden jälkeen sanottiin, että emme me enää voi mitään tehdä. Heidät on jo naituja, heillä on jo lapsiakin. Minun mielestäni on häpeällistä, että me suljemme näin maailman poliittisilta tapahtumilta silmämme. Meidän kaikkien naisten tulisi nyt nousta – vaatimaan vähintäänkin sitä, että nämä uhrit löytyvät ja että he pääsevät ihmisarvoiseen elämään. Ja nyt palaan takaisin omiin kotimaihimme. Ei ongelmasta edelleenkään puhuta sen oikealla nimellä. Nyt kuultiin Turkista, että kun meillä on niin valtavasti täällä pakolaisia, me olemme aivan epätoivoisia, Euroopan unionin tulee auttaa. Mutta samalla ei kuitenkaan mainittu, että Turkissa on myös lukuisia naispakolaisia, joita myydään, joiden kanssa käydään kauppaa, joita pakkonaitetaan. Naiset yrittävät jotenkin pysyä hengissä ja pinnan päällä ja näin kohdellaan siis naisia Turkissa. Ja jos me emme puhu tästä asiasta suoraan, niin ei varmasti löydy myöskään ratkaisuja. Ja meidän naisten tulisi olla kyllä rohkeita puhuaksemme suoraan omista maistamme ja niiden tilanteista. Ei Itävallassakaan tilanne ole yhtään toisenlainen. Ei Itävallassakaan pakolaisleireillä ole naisilla ihmisarvoista tilannetta, ei kylliksi suihkuja, ei hygieniatarvikkeita naisille, jotta he voisivat tuntea olonsa siedettäväksi. Meidän on oltava kyllin rohkeita puhuaksemme suoraan todellisesta tilanteesta kotimaissamme. Lopuksi mainitsisin vielä, että vain tehokas rauhanpolitiikka ja naisten mukanotto voivat johtaa siihen, että tämä maailman poliittinen vinouma saadaan korjattua. Ilman naisia ei ole rauhaa, ilman naisia ei saada aikaan ihmisarvoisia arvoista tasaisia olosuhteita naisille. Ja ilman naisia naisten oikeudet eivät toteudu. Vetoan nyt tässä salissa oleviin naispoliitikkoihin. Olkaa rohkeita ja mm, pyrkikää muuttamaan oman maanne reaalipolitiikkaa. Meidän on tehtävä tätä työtä yhdessä, että me jätä naisia pulaan. Ja jotta naiset saavat ihmisarvoisen elämän. Kiitos. Muchas gracias. Eh, como nos quedan... Kiitoksia. Meillä on tässä aikaa juuri sopivasti niin, että täällä puhujakorokkeilla kaksi järjestä voivat käyttää puheenvuoron. Vastaan tähän yhteen haasteeseen, jonka kautta pitäisi saada lisäaikaa tästä puhumista varten ensi vuonna pyrimme järjestämään tämän tyyppisen seminaarin niin, että meillä on enemmän aikaa, että voimme käyttää kokonaisen päivän tähän, jotta voimme ottaa enemmän puheenvuoroja. Joka tapauksessa haluaisin kiittää teitä kaikkia läsnäolosta, osallistumisesta ja siitä, että olette äänenne kautta välittäneet meille eri kantoja. Paljon työtä on tehtävänä ja olen aivan varma, että tulemme kyllä jatkamaan tätä työtä ja yhteistyötä Aivan kuten joku teistä sanoi, se on meidän velvollisuutemme. Ei, ei tämä ole mikään valinta, se on meidän velvollisuutemme instituutioina ja henkilöinä. Me emme voi kääntää selkäämme todellisuudelle, jossa nyt joudumme elämään. Nyt annan puheenvuoron ja yritän lausua, lausua tämän nimen suurin piirtein oikein. Ingeborg Gislodottir, varmaankin lausuin tämän aika väärin. Hän edustaa YK naisia Turkissa. Hän on Euroopan, Keski-Euroopan ja Aasian naisosaston johtaja. Haluaisin kiittää häntä läsnäolosta. Olkaa hyvä. Eh, thank you very much, eh, Madam Chair. Eh, Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset herrat, aivan aluksi haluaisin kiittää naisten asioiden valiokuntaa tämän kokouksen järjestämisestä ja kiitokset siitä, että olette kutsunut minut tänne edustamaan. On erittäin tärkeää, että minulla on tämä mahdollisuus kuulla teitä ja myöskin käsitellä Makedoniassa ja Kreikassa tapahtuvaa pakolaiskriisiä ja viime vuoden vierailuamme näihin maihin ja Serbiaan. Me saimme tuolloin selville, että naispakolaisten haavoittuvaisuutta ja tarpeita ei oltu tuolloin otettu kylliksi huomioon näillä alueilla, ja valitettavasti tilanne on yhä tällainen. Mielestäni on vaikuttavaa, kuinka monet parlamentin jäsenet ovat tulleet ympäri Eurooppaa tänne keskustelemaan näistä kysymyksistä, kysymyksistä, jotka valitettavasti eivät ole saaneet kovinkaan paljon huomiota tähän asti. Meidän täytyy puhua suoraan, kun kyseessä on, ovat naisten oikeudet ja voimaanottaminen. Paljon kauniita sanoja ladellaan, paljon suunnitelmia laaditaan, mutta valitettavasti näiden suunnitelmien sanojen totuudeksi muuttamisessa on valtavia puutteita. Tämä koskee luonnollisesti pakolaisia ja pakolaisnaisia myöskin. Minä todella toivon, että näitä kysymyksiä ryhdytään nyt todella käsittelemään. Olemme arvioineet erilaisia strategioita Euroopan unionin saapuvien henkilöiden kohdalta nämä naiset ovat vuosia saattaneet kärsiä väkivallasta Syyriassa, Afganistanissa tai Irakissa. Nyt vuonna 2016 naisten lapset ovat noin puolet näistä maahan tulijoista ja turvapaikanhakijoista, jotka vaarallista reittiä pitkin meren yli tulevat Eurooppaan naiset ovat vaarassa joutua seksuaalisen väkivallan kohteeksi kanssamatkustajien ja salakuljettajien käsissä. Ja on myöskin usein hyvin tiedetty, että näistä lapset joutuvat tekemään seksuaalisia tekoja selvitäkseen. Näin ei kuitenkaan tapahdu vain matkan varrella, kuten kävi ilme maanantaina maahantulijat Kreikan ja Makedonian rajalla kohtavat hyvin vihamielisen ja väkivaltaisen ympäristön, ja näin on myöskin esimerkiksi Kaleen pakolaisreillä. Naiset ja lapset, jotka ovat eh, olleet konfliktien uhreja, joutuvat uudelleen uhreiksi. He joutuvat väkivaltaisen ympäristön, kun heidän pitäisi päinvastoin päästä turvaan. 29 maaliskuuta saatavat kuvat naisten tilanteessa tuskin muuttavat tilannetta, saattavat muuttaa tilannetta niin, että ihmiset radikalisoituvat ja väkivalta lisääntyy. Väkivalta myöskin viranomaisten taholta on todennäköisesti jotakin, mitä xenofobiset ryhmät käyttävät hyväkseen Euroopassa. Me olemme hyvin räjähdysalttiissa tilanteessa ei vaadita kovinkaan paljon, että tämä tilanne muuttuu todelliseksi tulipaloksi. Naisten ja lasten turvaminen muuttuu yhä vaikeammaksi vaikeammaksi monissa maissa Länsi-Balkanin maiden tehdessä yksipuolisia päätöksiä sulkea rajojaan. Geneven yleissopimuksen mukaan oikeus tarkoittaa oikeutta saada yksilöllinen turvapaikkahakemuksen käsittely. Kuten YK on pääsihteeri 26. helmikuuta totesi, nykytilanne ei ole Genevin yleissopimuksen vuodelta 1951 yleissopimuksen sääntöjen mukainen, eikä sen vuoden 67 pöytäkirjan lisäysten mukainen. Näitä yksilökohtaisia käsittelyjä ei ole mahdollista toteuttaa. Nykyiset rajojen sulkemiset koskevat erityisesti naisia. Eilen vahvistettiin, että Kreikka on nyt 308 pakolaista vielä palauttamassa Turkkiin. Tämä perustuu Euroopan unionin ja Turkin väliseen palautussopimukseen. Mitään erityispoikkeuksia ei ole tehty niiden ihmisten osalta, joita pitäisi erityisesti ihmisoikeusrikkomuksiin perustuen suojella esimerkiksi seksuaalisen väkivallan uhreiksi joutuneita naisia tai LGBTI vähemmistön jäseniä, jotka saattavat joutua vainon uhreiksi kotimaissaan. Meidän tulisi noudattaa Geneven yleissopimusta ja myöskin tuki vastaanotto- ja turvapaikkapalveluiden osalta olemassa olevia sääntöjä. Euroopan unionin äm, pakolaisnaisia koskeva, äm, tilannetta koskeva mietintö, joka tämä valiokunta on tehnyt, tuo esiin, että naisiin kohdistuva väkivalta ja esimerkiksi sukuelinten silpominen on jotakin, mikä meidän pitäisi ottaa huomioon. Näiden, pitä, näiden seikkojen pitäisi olla itse asiassa tunnustettuja oikeudelliseksi perusteeksi myöntää turvapaikka. Euroopan unionin pitäisi luoda yhteiset ohjelmat sen suhteen, kuinka turvapaikkahakemuksia käsitellään ja kuinka pakolaiskriisiin puututaan. Oikeudellista apua naispuolisille turvapaikan hakijoille, naispuolisia tulkkeja, traumoihin erikoistuneita terapeutteja, psykologista tukea tulisi tarjota naisille riippumatta heidän aviomiehistään. Nämä ovat suosituksia, jotka ovat erittäin hyvin perusteltuja, joita täältä valiokunnasta on saatu. Välillä tuki, jota naisille tarjotaan, annetaankin vain heidän aviomiehilleen ja naisten tilanne on rajoitettu. Yli 200 miljoonaa pakolaista on Turkissa tällä hetkellä, heistä noin puolet on naisia. Monet pakolaiset ovat myöskin siirtynyt jo Euroopan unioniin ja pyrkivät nyt yhdistämään perheensä, mutta tämä on hyvin vaikeaa, kun Saksa ja Tanska ovat asettaneet perheenyhdistämisen rajoituksia ja muut maat alkavat nyt tätä menettelyä matkia. Euroopassa ja muuallakin maailmassa tarvitsemme kipeästi todellista poliittista tahtoa ja rohkeutta. Tarvitsemme poliitikkoja, jotka voivat kattavan toimivan suunnitelman luoda turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta niin, että heidät vastaanotetaan ihmisarvoisella tavalla turvallisesti. Me tarvitsemme rohkeita poliitikkoja, jotka ovat valmiita vastaamaan kaikkeen vihaan ja mustamaalaukseen. Meidän täytyy seisoa niiden sisartemme ja veljemme rinnalla, jotka pyrkivät Euroopan unioniin pelastaakseen henkeensä. Me tarvitsemme poliittista tahtoa, sellaista tahtoa, jota täällä kokouksessa tänään on ollut tulevinakin päivinä, jotta voimme varmistaa sen, että Euroopan unionin ja Turkin välissä huippukokouksessa Brysselissä ensi maanantaina tämä tahto on vallalla ja myös kuten Euroopan parlamentin puhemies mainitsi alkupuheenvuorossaan, tämä tahto on jotakin, jota todellakin tarvitsemme. Paljon kiitoksia. Odotamme nyt seuraavaa askelta tässä työssä, nimittäin Euroopan unionin Turkin välistä huippukokousta maanantaina. Kiitoksia. SCV. Suuret kiitokset. Para finalizar este evento tiene la palabra. Tapahtuman päätteeksi annan puheenvuoron edustaja Hannibalille. Kuten tiedätte, hän on Euroopan parlamentin jäsen ja hän on esittelijänä mietinnössä, jonka olemme jo valiokunnassa hyväksynyt. Ja ensi viikolla siitä äänestetään Euroopan parlamentin täysistunnossa. Aiheena on pakolais naisten ja turvapaikanhakijanaisten tilanne. Haluaisin tässä vaiheessa kiittää teitä niin valtavasta työstä, jota olette tehneet, ottaneet, olette ottaneet yhteyttä eri järjestöihin ja tutustuneet, tutustuneet tähän todellisuuteen ja neuvotelleet myös eri poliittisista kannoista niin, että Euroopan parlamentti voisi selkeästi ottaa tähän tärkeän asian kantaa. Olkaa hyvä, edustaja Hanivuori. Well, thank you, Rachi. Kiitos oikein paljon, Iratse. Onpa mukavaa ja myös suuri kunnia puhua teille tänään. Olen todella esittelijä ja nostaisin esiin nyt joitain niistä asioista, jotka keskustelussakin on esiin otettu, mutta te kaikki tiedätte hyvin paljon, teillä on paljon asiantuntemusta ja olen kyllä erittäin erittäin vaikuttunut siitä, että te ympäri Eurooppaa tulitte tänään tänne Brysseliin. Teidän panoksenne tähän työhön on ollut äärimmäisen tärkeää ja todella niin kuin äskeinen puhuja sanoi, me tarvitsemme poliittista rohkeutta ja poliittista tahtoa. Kaikki tiedämme, miten, vaikut, miten vaikea tämänhetkinen tilanne on ja miten toivottomalta sen korjaaminen näyttää ehkä tänä päivänä tässä ja nyt, mutta meidän on tehtävä yhteistyötä ratkaisun löytämiseksi kaikki se, mitä tänään on kuultu, pyrkii ratkaisemaan, parantamaan naisten ja lasten asemaa tässä konfliktissa, tässä kriisissä, kriisissä, joka todella on vallalla. Me kaikki olemme, äh, äh, meidän lähtökohtamme ovat ihmisoikeudet ja arvokkuus. Se meidän on muistettava aina tätä keskustelua käydessämme. Naisia ja lapsia, kaikkia ihmisiä on kohdeltava hyvin ja meidän arvojemme mukaisesti. Ja samalla on tunnustettava se, että naisilla on eh, erityistarpeita, he ovat erityisen haavoittuvaisia ja nämä erityistarpeet tulisi ottaa huomioon. Tätä ei kuitenkaan kaikkialla Euroopassa ole tunnustettu ja ää, eh, tätä ei ole otettu huomioon kun naispakolaiset ovat matkalla kohti turvaa täällä Euroopassa. Ja sukupuoliulottuvuus täytyy muistaa. Naiset ja lapset ovat kohdanneet valtavaa kärsimystä, kärsineet aivan valtavalla tavalla. Kyllähän tämä tiedetään, mutta siihen ei ole niinkään puututtu. Ja tässä mietinnössäni niin nostaa näitä asioita esiin ja mietinnöstä keskustellaan Euroopan parlamentin täysistunnossa kansainvälisen naisten päivänä eli ensi tiistaina. Se on todella symbolinen päivä tälle keskustelulle ja Euroopan parlamentin naisten oikeuksien ja tasa-arvoasian valiokunta on todennut, että juuri naispakolaisten ja turvapaikanhakijoiden tilanteen on oltava pääaihe tämän vuoden mm, kansainvälisenä naisten päivänä. Älkäämme siis unohtako tätä sukupuoliulottuvuutta. Näin mahdollistetaan se ja rohkaistaan Euroopan hallituksia toimimaan asiassa, mm, myös niitä hallituksia, jotka ovat eturintamassa ihan niin kuin niitäkin, joihin pakolaiset sitten loppujen lopuksi saapuvat meidän parlamenttien jäsenten on huolehdittava siitä, että omat hallituksemme tekevät kaikkensa äh, huolehtiakseen naispakolaisista erityisesti. Kyseessä on paitsi pakolaiskriisi myös poliittinen kriisi. Monet puhujat täällä ovat todenneet, että meidän täytyy tarttua kriisin syihin, siihen miksi niin monet ihmiset ovat joutuneet lähtemään pakomatkalle kohti Eurooppaa. Tämä on varmaan se kaikkein tärkein asia, johon myös on puututtava. Sitten on äh, kaksi muuta asiaa, jotka ovat yhtä lailla tärkeitä, jotka ehkä saadaan ratkaistua jossain vaiheessa, mutta nyt pakolaisia kuitenkin tulee, tänä päivänä heitä tulee jatkuvasti. Ja naiset ja rauha niin monet, jotka ovat taistelleet rauhan puolesta, kampanjoineet rauhan puolesta, ovat naisia. Ja tämä on naisliikkeen kunniakas perinne kaikkialla Euroopassa. Rauha on hyvin korkealla meidän asialistallamme. Tämä konflikti, tämä kriisi on saatava päättymään rauhan nimissä. Samoin olemme kuulleet, että naispakolaisten määrä lisääntyy nyt jatkuvasti. Nyt heitä on jo yli puolet pakolaisista, joita saapuu. Ja nämä tilastot ovat kyllä hyvin kuvaavia. Mehän kuulimme yhdessä työryhmässä UNICEFin edustajalta, että nyt ensimmäistä kertaa yli 60 prosenttia pakolaisista on naisia. Viime vuonna heitä oli noin 20 prosenttia. Samoin lasten määrä on valtavasti lisääntynyt. Tämä on siis äärimmäisen tärkeä ajankohtainen asia, johon on puututtava. Naisia tulee yhä enemmän ja minä uskon, että tämä suuntaus tulee vahvistumaan entisestään. Samoin olemme täällä kuulleet kysymyksiä tai pyyntöjä oikeastaan siitä, että kuulisimme äh, naispakolaisten äh, oman äänen. Eräs pakolainen Irakista puhui yhdessä työryhmistämme se oli äärimmäisen tärkeää. Olemme kuulleet paljon avustusjärjestöiltä, kansalaisjärjestöiltä, mm, mutta se ei kuitenkaan ole sama asia kuin kuulla heiltä näiltä ihmisiltä, jotka todella lähtevät kodeistaan ja joutuvat kestämään tämän järkyttävän raskaan matkan, jonka aikana heihin kohdistuu väkivaltaa muiden pakolaisten taholta, myös viranomaisten taholta ja ylipäätään nämä järkyttävät olosuhteet. Meidän on vaikea edes kuvitella, mitä he ovat kokeneet vaikka tunnemmekin äh, suurta sympatiaa. Äh, käykää muuten äh, tutustumassa valokuvaa näyttelyyn parlamentaariumissa tuossa aukion toisella puolella. Marie Trini niminen valokuvaaja on toteuttanut tuon valokuvan näyttelyn. Se oli FEM-valiokunnan aloite ja se, se näyttää teille, mitä maailmalla tapahtuu. Minä kunnioitan suuresti niitä naisia, jotka ovat lähteneet pakoon etsimään parempaa elämää. Haluan kiittää kaikkia teitä, jotka osallistuitte tähän seminaarin. Kiitän Euroopan parlamentin henkilöstöä heidän tekemästään valmistelutyöstä. Tämä on ollut varmasti hyvin antoisaa meille kaikille ja kampanjoikaamme nyt naispakolaisten ja heidän lastensa tilanteen parantamiseksi. Muchas gracias, señora Honeyball. Kiitoksia, edustaja Honeyball. Haluaisin kiittää tulkkeja, jotka ovat antaneet meille viisi minuuttia lisäaikaa niin, että saimme tämän seminaarin päätökseen. Haluaisin vielä kiittää teitä osanotostanne. Tämän tilaisuuden jälkeen teidät on nyt kutsuttu tuonne koktailtilaisuuteen, tuonne Jehudi Menuhin alueen ensimmäisen kerroksen tuolla toisessa rakennuksessa. Pyydän, että menisimme kaikki yhdessä niin, ettei kukaan eksy matkan varrelle. Kiitoksia.